pöytäkirjaan. esityslistan hyväksyminen, se on lähetetty teille sähköpostitse. Siellä on yksi muutos, eli kohdan 15 jälkeen käsittelemme kohdat 17 ja 18. 16 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 3 2010. Se käsitellään kohdan 18 jälkeen. Eh, punto 2, l'approvazione del verbale di... Kohta kaksi, pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista, siis valiokunnan pöytäkirjan hyväksyminen 22. kesäkuuta pidetystä kokouksista. Se on lähetetty teille myös 8. syyskuuta ensimmäinen 7. kokous. 8.9. lähetetty 15.7. lähetetty ensimmäinen 7. pidetyn kokouksen pöytäkirja ja 15. heinäkuuta on lähetetty viimeisen eli 12.13. heinäkuuta lähetetty, pidetyn kokouksen pöytäkirja. Jos ei ole vastalaulte, se on hyväksytty. Kolme puheenjohtajan ilmoitukset. Ehkä voisin pyytää teitä ottamaan äänestyskorttinne valmiiksi niin, että voimme pitää äänestyksen. Haluaisin kertoa teille valtuuskunnan Unkarin vierailusta 29.30. syyskuuta. Sitä on siirretty. Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen tehtävän vierailun 5. lokakuuta lokakuuta? Siis siitä on lähetetty esityslista kaikille 29.2010. 7.9. pidetyn kokouksessa koordinaattorit hyväksyivät esittelijöiden ehdotuksen siitä, että 25.–26. lokakuuta käydään keskustelu komission tilintarkastustuomioistuimen ja alahuoneen tilintarkastusviranomaisten ja Alankomaiden tilintarkastusviranomaisten kanssa. Kaikki ovat silloin paikalla. Eli 15.10.2010 koska muussa tapauksessa jotkut näistä ihmisistä eivät voi tulla tänne, joten Latinas Spola-Riikkova ja niin edelleen ovat liittyneet henkilöstöön. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. Toivottavasti teillä on äänestyskorttinne, joten käymme läpi äänestykset kohdissa 4, 5, 6, 7 ja 8 esityslistan mukaan. Ja aloitamme kohdasta 4. toimielinten välinen sopimus yhteistyöstä budjettiasioissa. Joten Tästä on yksi äänestys tästä lausuntoluonnoksesta ja äänestys siitä alkaa. La One moment. Okay. Mi chiedono di aspettare un secondo. Odotan pari pikku hetkeä. Minua on pyydetty odottamaan, koska kollegat yrittävät saada korttinsa esille. Odotamme pari minuuttia. Ma lui pure manca. Sì, questi due, Pancic e eh, Corsolino e Deutsch manca. Lo facciamo forse con, con mano. Sì, vabbè, cominciamo, facciamo... Hyvä. Aloitamme siis koneäänestyksen. Eli äänestys alkaa ja äänestys päättyy.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 Präsident. Ich muss, ähm, Herra puheenjohtaja, yksi sosiaalidemokraattien äänestyskäyttäytymiseen liittyvä selvennys. Tarkistus kaksi, jonka kollega Sigmantas Valsiitis on esittänyt. Me olemme sen vetäneet pois, koska huomenna järjestämme yhteisen äänestyksen budjettivaliokunnan kanssa, kuten me kaikki tiedämme. Tilannehan on seuraavanlainen. sosiaalidemokraattinen työryhmä budjettivaliokunnassa on esittänyt mielipiteensä, joka on ristiriidassa tämän nykyisen kantamme kanssa. Ja jottei tässä syntyisi mitään ongelmia, niin meidän piti tässä vaiheessa poistaa tämä Balsitiksen esittämä tarkistus, eli tästä kuutoskohdasta ei tarvitse nyt äänestää. Grazie. Possiamo procedere quindi, se non ci sono... Kiitos, voimme näin ollen jatkaa, jollei kukaan halua käyttää puheenvuoroa. Viides kohta alustava lisätalousarvioesitys numero 6 2010. Pääluokka 2 eurooppa neuvosto ja neuvosto. Pääluokka 3 komissio ja pääluokka 10 Euroopan ulkosuhdehallinto. Joten aloitamme äänestyksen. Tarkistus yksi Äänestys siitä on alkanut. La votazione. Ja päättynyt. 20 puolesta. Emendamento 2. Eh, Tarkistus 2 on vedetty takaisin, joten seuraavaksi Olkaa hyvä. Hetkinen, siis äänestämme seuraavaksi tarkistuksesta kolme ja äänestys siitä on alkanut. Votazione chiusa. Ja päättynyt. Hyväksytty. 16 puolesta, kaksi vastaan ja viisi tyhjää. Possiamo adesso da votare. Eh. Ja sitten tästä lausuntoluonnoksesta näin tarkistettuna. Äänestys siitä on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 21 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä. Siamo adesso... Ja nyt sitten olemme päässeet kohtaan kuusi esityslistassa. Euroopan yhteiseen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteiseen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen. Ja esittäjä on pyytänyt puheenvuoroa, joten olkaapa hyvä. Prego, il relatore. Olkaa hyvä siis esittelijä. Thanks very much, Chairman. I'd like to say thanks to my... Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää yhteisesittelijäni. Meillä oli kolme tarkistusta tähän tekstiin liittyen ja me toivomme, että yhtäläisiä menettelytapoja, avointa ratkaisumallia sovellettaisiin kaikissa yhteyksissä – ja toivoisin myöskin, että tarkistukset 11.12 poistetaan, mikäli mahdollista. Mielestäni sen pitäisi olla mahdollista. En tiedä, miksi emme voisi äänestää näistä yhdellä äänestyskerralla. Jos ei, niin sitten käytetään nämä kohta kohdalta pois, mutta vielä toiston omaisesti toteaisin, että 11 ja 12 on vedetty pois. Allora io inizierei la votazione votando normalmente... No... Aloitamme nyt yleensämme yhtenä ryhmänä äänestä, koska muuten syntyy sekannusta äänestämme niistä kohta kohdalta. Tai siis tarkistus tarkistukselta. Tarkistus yksi äänestys siitä on alkanut. Ja päättynyt. Hyväksytty 22 puolesta 4 vastaan. Tarkistus kaksi. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hyväksytty 22 puolesta 4 vastaan ja yksi tyhjä. Tarkistus kolme. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hyväksytty 21 puolesta 4 vastaan ja yksi tyhjä. Tarkistus 4. Äänestys alkaa ja päättyy 25 puolesta, yksi tyhjä hyväksytty, tarkistus 5, äänestys on alkanut ja päättynyt, hyväksytty 25 puolesta, kaksi vastaan. Tarkistus 6, äänestys on alkanut ja päättynyt Hyväksytty 26 puolesta yksi tyhjä. Tarkistus 7. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 24 puolesta kolme vastaan. Tarkistus 8. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 27 puolesta. Tarkistus 9. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 23 puolesta, kolme vastaan. Tarkistus 10. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 26 puolesta yksi vastaan. Tarkistus 11 ja 12 on vedetty takaisin. Tarkistus 13. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 207 puolesta ja näin ollen lausuntoluonnoksen hyväksyminen tarkistettuna äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 205 puolesta ja kaksi vastaan. Andiamo adesso avanti. Ja näin ollen jatkamme äänestyksiä eli kohta seitsemän. Parlamentin kanta neuvoston muuttamasta esityksestä talousarvioksi varanhoitovuodeksi 2011 kaikki pääluokat. Jollei ole kukaan olla puheenvuoroja, niin aloitamme heti äänestyksen ja tarkistamme tarkist- äänestämme tarkistusta. Yksi äänestys on alkanut ja päättynyt hylätty 12 puolesta 15 vastaan. Tarkistus 2. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hylätty 15 vastaan 12 puolesta. Tarkistus 3. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hyväksytty 21 puolesta 6 vastaan. Tarkistus neljä. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hyväksytty 22 puolesta 5 vastaan. Tarkistus 5. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hyväksytty 25 puolesta 2 vastaan. Tarkistus 6. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 206 puolesta yksi vastaan. Ja nyt sitten koko lausuntoluonnosäänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 25 puolesta vastaan ja yksi tyhjä. Ja näin ollen menemme sitten kohtaan kahdeksan esityslistalla. Vastuuvapaus 2008 Euroopan poliisiakatemia. Ja esittelijä on pyytänyt puheenvuoron, olkaapa hyvä. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Kun pääsemme kohtaan kuusi, niin minulla on suullinen tarkistus, mutta odottaessani sitä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, tilintarkastustuomioistuinta ja sihteeristöä olemme työskennelleet uuttelasti ja olemme päässeet sellaiseen kompromissiin, joka varmasti tyydyttää kaikkea. Haluaisin siitä kiittää jo etukäteen. Grazie, procediamo quindi alla... Kiitos. Sitten äänestämme ensiksi Järjestämme kokonaisuutena. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Un in più un, un, un esponente in più del PPE che sta votando, quindi bisogna... On yksi EPP-ryhmässä ilmeisesti yksi liikaa EPP-ryhmästä, joten Äänestys alkaa uudelleen 206 puolesta, eikä yks, yksikään vastaan, eli hyväksytty. Ja näin ollen tämä päätösluonnos, eli tilien hyväksyminen äänestys on alkanut. Okei, okay. votazione Ja päättynyt. Hyväksytty 26 puolesta yksi tyhjä. Ja sitten äh, lausuntoluonnos, päätöslauselman äh, eh, esitys ja tarkistus. Yksi äänestys siitä on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 27 puolesta. Tarkistus 2. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hylätty 15 vastaan 12 puolesta. Tarkistus kolme Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 27 puolesta. Tarkistus 4. Äänestys alkaa ja päättyy. 25 puolesta hyväksytty. Kiitos. Tarkistus viisi. Me ryhmänä kannatamme tarkistuksen sisältöä, mutta haluaisimme sen lisänä sen sijaan, että sillä korvattaisiin alkuperäinen teksti. Joten voisivatko edustaja Gaaler ja Statokakis hyväksyä sen näin? Pare che sono d'accordo dal cenno del viso, quindi possiamo procedere in conformità. Varmasti kun katson eteneen olen sitä mieltä. Vaikuttaa siltä, että hyväksyvät, eli seuraamme ehdotustanne. Eli tarkistus 5 kohta 4, äänestys siitä on alkanut. Ja päättynyt. Hyväksytty 16 puolesta, 10 vastaan ja yksi tyhjä. Tarkistus 6 può ridire. Ok. Oh Olisimme halunneet poistaa uuden johtajan nimen tästä tarkistuksesta kuusi STM. No siis äh, arvioimme, että uusi johtaja niin edelleen, siis nimi pois sieltä ja niin edelleen. Siis nimi, johtajan nimi poistettaisiin. Bene, allora procediamo. Hyvä, joten menemme äänestykseen ja äänestys on alkanut. Tarkistuksesta kuusi. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 26 puolesta ja yksi tyhjä. Tarkistus 7. Äänestys on alkanut. Autazione chiusa. Ja äänestys on päättynyt. Hylätty 16 vastaajalta 10 puolesta. Tarkistus kahdeksan. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt hyväksytty kuusi puolesta yksi vastaan. Tarkistus kymmenen Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hylätty 18 vastaan 9 puolesta Tarkistus 11. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 26 puolesta, joten näin ollen kokonaisuutena, näin tarkistettuna äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty 26 puolesta, hyvä. Joten näin ollen äänestykset ovat päättyneet. Passiamo al punto 9 dell'ordine del... Sitten kohtaan yhdeksän esityslistallamme. Petosten torjuntaviraston vuosikertomus 2010. Ja kuulemme esityksen, jonka Olafin pääjohtaja, virkaa toimittava pääjohtaja Nikolas Ailet tekee, joten haluan toivottaa ne. tervetulleeksi ja annankin hänelle heti miten puheenvuoron. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, unser Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet. Sinä aikana, joka tässä kertomuksessa mainitaan, nimittäin vuotena 2009, Olafin johdossa oli Franz Hermann Brüner. Hänen, johdon, hänen johdolla Olaf on tehnyt monilla sen aloilla, toiminta-aloilla hyviä tuloksia ja haluaisin ottaa esimerkinomaisesti muutamia esille. Ensinnäkin toimielimissä toteutetut sisäiset tutkimukset, analyyttiset tutkimukset ja yhteistyö muiden yksiköiden kanssa lähes täysin uusilla budjettialoilla. Tulli, toimien koordinointi, tupakan salakuljetuksen vähentäminen esimerkiksi tekemällä sopimuksia suurimpien valmistajien kanssa ja tänä aamuna solmin viimeisimmän sopimuksen. Lisäksi on tehty tiivimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden, ehdokasvaltioiden sekä naapurusvaltioiden kanssa. Olaf on toiminut myöskin johtavassa asemassa silloin, kun on pyritty taistelemaan petosta, petoksia vastaan, esimerkiksi kehitysyhteistyöprojektien tiimoilta. Yhteistyötä on tehty YK kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja myöskin kolmansien maiden edustajien kanssa, erityisesti Afrikassa. Se, millä tavalla Olaf on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt kollega Brynerin johdolla ja millä tavalla se on suojellut EUn taloudellisia intressejä voidaan pitää kansainvälisesti katsottuna esimerkillisinä. Ja herra puheenjohtaja, teidän luvallanne siirryn nyt käyttämään englantia ja kerron ihan lyhyesti, lyhyesti tästä Olafin kymmenestä toimintakertomuksesta. Yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että vuosi 2009 oli konsolidoinnin jatkuvuuden kausi nyt on tullut kuluneeksi kymmenen vuotta Olafin perustamisesta. Me olemme saaneet Vuonna 2005 802 uutta tietoaloitetta ja vuonna 2009 niitä oli jo 969 ja päätöksiä tehtiin 740 kappaletta. Ja näistä 740 päätöksestä 220 johti tutkimuksen aloittamiseen ja se on pienimuotoinen kasvu vuoteen 2008 lukuun verrattuna. Silloinen määrä oli 204. 148 juttua käsiteltiin täysin Olafin omin voimin ja 72 jutun osalta tehtiin yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 99 juttua oli ulkoista tutkimustoimintaa sisältävää eh, toimintaa ja 49 sisäiseen tutkimukseen keskittyvää toimintaa. Haluaisin kertoa teille jo yleisesti näistä sektoreissa, joilla Olaf on toiminut. 33 prosenttia jutuista keskittyi eu instituutioihin ja toimielimiin, 18 prosenttia maatalouteen, 13 prosenttia ulkoiseen tukeen, 11 prosenttia ulkoisiin menoihin, 10 prosenttia rakennerahastoihin, 10 prosenttia tullialaan ja lopuksi vielä 5 prosenttia tupakkaan. Eli 2009 lopussa Olaf tutki 369 juttua 354 EUn alueelle ja 15 ehdokasmaissa. Ja tästä vuosikertomuksesta käy ilmi Kaikessa lyhykyisyydessään nämä juttujen sisällöt ja juridista syistä juhtuen meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, kuinka paljon tietoja me annamme yleiseen käyttöön, mutta me tietenkin pyrimme antamaan teille mahdollisimman paljon tietoa, jotta voimme sitten myöskin antaa tyhjentäviä vastauksia mahdollisiin kysymyksiin. Vuonna 2009 saimme noin neljännes miljardin euron velan verran varoja pelastettua Tietenkin nämä euromääräiset luvut muuttuvat suuressakin määrin vuodesta vuoteen, koska joskus sattuu olemaan isojakin juttuja käsillä, kuten esimerkiksi vuonna 2009. Silloin yhden maatalousalan jutun rahallinen arvo oli noin 113 miljoonaa euroa, eli tämän verran varoja saatiin pelastettua. Lisäksi haluaisin kertoa teille neljästä EUn toimin, Olafin toiminta-alueesta, joihin on panostettu erityisesti tämänvuotisessa kertomuksessa. Ensinnäkin toteaisin, että Olaf panostaa enenevässä määrin hyvin vakaviin rikkomuksiin. On tietenkin selvää, että me emme voi keskittyä vain ja ainoastaan näihin suuriin juttuihin, vaan hyvistä syistä johtuen meidän täytyy paneutua myös vähäpätöisempiin kysymyksiin, mutta kaiken kaikkiaan me haluaisin panostaa enemmän näihin isompiin juttuihin. Lisäksi toimintapuolella olemme kehittäneet lähestymistapaamme. Olemme ottaneet nimittäin käyttöön niin sanotun de minimis politiikan ja se tarkoittaa sitä, että Olaf voi käyttää tehokkaammin omia resurssejaan ja keskittymään sellaisiin juttuihin, joista on sille suurempaa hyötyä ja mistä on olemassa enemmän lisäarvoa tarjolla. Ja lisäksi olemme ottaneet käyttöön myöskin euromääräiset kynnysarvot jutuille, joita lähdetään tutkimaan. Jos tämä kynnysarvo ei tule ylitettyä, niin yleensä silloin jutut annetaan idokille käsiteltäväksi. Ja me olemme vakuuttuneita siitä, että tämä strateginen muutos on johdonmukainen myöskin Olafin hyväksymän ja muidenkin toimielinten hyväksymän nollatoleranssipolitiikan kanssa. Näiden uudistusten tarkoituksena on myöskin helpottaa Olafin sekä muiden komission yksiköiden toimintavalmiuksia. Lisäksi me olemme äh, lisänneet tähän kertomukseen tietoa siitä, missä määrin varoja on voitu tai minkälaisilta taloudellisilta tappioilta on voitu välttyä Olafin toimin. Lisäksi on otettu käyttöön myöskin perustoimintaohjeita, mitä tuli siis sovellettava tutkimuksissamme. Keskeisimpänä on oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen, puolueettomuus ja syyttömyysperiaatteen kunnioittaminen. Haluaisin tässä yhteydessä vielä kertoa sen verran, että olen ollut Olafin palkkalistoilla kahdeksan vuoden ajan ja nyt tilanne on sellainen, että Alkuun tilanne oli suht selkeä, mutta nyt me keskitymme lähinnä juridiseen puoleen ja toisaalta haluaisin korostaa sitä, että me panostamme enenevässä määrin tutkimustoimintaan ja väärännysten estämiseen – petos, petosten estämiseen. Me olemme ottaneet käyttöön uusia menettelytapoja yhteistyössä pääosasto työllisyyden ja aluekehityspääosaston kanssa. Ja tarkoituksena on erityisesti parantaa tai lisätä tietoisuutta tutkijoiden ja kenttähenkilökunnan kanssa sekä komission pääosastossa että jäsenvaltioissa. Lisäksi tarjoamme tutkimustoimintaa eli analyyttistä tukea strategisella, taktisella ja operationaalisella tasolla. Näitä tietoja tarjotaan komission yksiköille sekä jäsenvaltioille ja tässäkin suhteessa tavoitteena on lisätä henkilöstön tietoisuutta, mikäli he vastaavat varojen käytöstä, jotta he tietävät minkälaisia tavanomaisia epäsäännönmukaisuuksia ilmenee näissä jutuissa. Lisäksi kolmas asia, se nimittäin liittyy Euroopan unionin erillisvirastoihin. Me olemme tutkineet virastojenkin toimintaa ja tehän tiedätte oikein hyvin, että juuri tällä alalla tapahtuu usein huonoa hallintoa ja petoksia sekä korruptiota. Olaf on operationaalisella tasolla havainnut uusia toimintamalleja ja pyrkinyt myöskin huomioimaan nämä uusia virastoja perustettaessa. Lisäksi haluaisin ottaa esille budjettipuolen, joka usein jää hyvinkin taka-alalle, mutta joka on erittäin tärkeä. Nimittäin Diablo 2-ohjelma, joka on yhteinen tullialan toimintaohjelma. Sitä kautta on voitu tehdä yhteistyötä 45 asemvaltion kanssa sekä EU-jäsenvaltion kanssa ja myöskin useimpien Aasian maiden kanssa. Ja tarkoituksena on taistella väärennettyjen tuotteiden kauppaa vastaan. Olemme saaneet takavarikoitua 65 miljoonaa tupakkaa ja noin 369 100 000 muuta väärennettyä tuotetta. Lisäksi olemme tukeneet eräänlaisen ATK-pohjaisen foorumin perustamista, jonka kautta voidaan saada tosiasiallista tietoa tutkimustuloksista ja myöskin on perustettu niin sanottu pysyvä toiminta, toiminnan ohjausyksikkö, jota jäsenvaltiot ja muut operatiiviset kumppanit voivat käyttää hyväksi tutkimustoiminnassa. Tällä on keskeinen osa meidän budjetissamme. Tämä lähes niin sanotusti lähes näkymätön foorumi tai portaali on siis jäsenvaltioiden tuliyksiköiden käytössä ja myöskin kolmansien maiden viranomaisten käytössä, mikäli heidän kanssa on tästä tehty sopimus. Ja kun puhumme nyt kansainvälisestä yhteistyöstä, niin haluaisin korostaa myöskin sen merkitystä, sillä Olafilla on keskeinen merkitys yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä silloin, kun taistellaan petosta ja korruptiota vastaan. Erityisesti me teemme yhteistyötä komission yksiköiden kanssa, kuten Europeaid Cooperation Officein, ITCOMin kanssa sekä Euroopan unionin humanitaarisen tuen yksikön kanssa sekä muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Y- jo yhteenvedonomaisesti toteaisin, että haluaisin täällä toistaa sitä sanomaa, jota pyrin välittämään aina, kun keskustelen myöskin oman väkeni kanssa, erityisesti uusien henkilöiden kanssa. Me olemme nimittäin vakuuttuneita siitä, että meidän tekemämme työ on mitä tärkein, kun katsotaan, mitä Euroopan unionin toimielimissä tehdään. Valuuttaliitto, yhtenäismarkkinat ja muut suuret saavutukset ovat johtaneet tähän nykytilanteeseen, mutta minä onnekseni voin olla mukana tässä työssä, jonka tarkoituksena on vaalia unionin instituutioiden mainetta ja pitää kiinni siitä luottamuksesta, jonka olemme saaneet osaksemme. Lisäksi on muistettava, että Olafin kohdistuu enenevässä määrin ulkopuolelta paineita. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että meidän täytyy aina analysoida, mitä prioriteetteja meidän tulisi jatkossa korostaa ja näin tulemme jatkossa myöskin tekemään. Kolmanneksi todettakoon, että meidän yksikkömme ymmärtää, että meidän on tarvittaessa tehtävä muutoksia oman lähestymistapaamme, mutta tärkeää on myöskin muistaa, että kun tehdään päätöksiä muutoksista, niin siinä prosessissa huomioidaan myöskin Olafin riippumattomuus ja tehokkuus. Me olemme alusta asti voineet nauttia valiokuntanne osoittamasta tuo, tuesta. Te tuitte meitä muun muassa, kun meidän yksikömme perustettiin ja tästä on ollut hyvinkin paljon hyötyä toiminnallemme. Ja näihin sanoihin haluaisin päättää alustukseni. Kiitoksia. Grazie, grazie a lei. A in... Kiitos. Edustaja Balselis. Ačiū Iš tikrųjų, reikia pasidžiaugti, kad Olaf veikla už... Meitä ilahduttaa, että Olafin toimet vuonna 2009 olivat paljon tehokkaampia ja yli 100 miljoonaa euroa maksettiin takaisin EUn budjettiin tehtiin. Mutta ongelmia on kuitenkin vielä paljon jäsenvaltioissa. Yksi näistä ongelmista on esimerkiksi tietojenvaihto. Liettuossa eh, on viisi eh, erilaista eh, elintä, jotka käsittelivät tällaisia finanssirikoksia tai korruptiorikoksia. Mutta nämä viisi viranomaista eivät edes keskenään mielellään vaihda informaatiota. Joten ehkäpä meidän pitäisi saada aikaan jonkinnäköinen jäsenvaltioiden keskeinen Olafin johtama keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Ja että tästä tiedonvaihdosta olisi vastuussa yksi toimielin. Ja vuonna 2009 tutkitut tapaukset ovat tai on tutkittu noin vain 50 prosenttia tapauksista ja tätäkin pitäisi parantaa. Kiitos sitten edustaja Sonnenberger. har Kiitos. Minulla on kysymys kohdasta D, jossa puhutaan eri maista – ja tutkimuksista, joita on eri maiden suhteen käynnistetty. Ymmärrän täysin kaikki ne ehdot, joista tässä on puhuttu. On selvää, että jos mailla ei ole yhtään juttuja, niin se saattaa vaikuttaa tai olla merkki siitä, että Maat eivät ole kiinnostuneet yhteistyöstä Olafin kanssa, eli eivät halua, että tutkimuksia aloitetaan. No en välttämättä Suomen ja Tanskan suhteen ole tätä mieltä, mutta voisin kuitenkin mielelläni haluta jonkunnäköisen arvion tämän tilaston mukaan siitä, mitkä ongelmamaat ovat. Siis voidaanko sanoa jotain siitä, missä erityisongelmat ovat, koska luvuthan itse eivät puhu kovinkaan paljon – Luvuthan voivat tietysti paljastaa monenlaisia asioita, monenlaisia vakavuusasteita ja siksi voisi olla täysin mielenkiintoista kysyä, saada, tai kysyä, voidaanko tällainen arvio tehdä. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Gressle. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Olafia äh, kaikesta tästä työstä, jota se on tehnyt, mitä tästä raportista käy ilmi. Tämä äh, mietintö on varsinainen loikkaus eteenpäin verrattuna edellisiin. Ja äh, minä olen käynyt läpi tämän mietinnön kohtuullisen tarkasti ja sen vuoksi tässä raportissakin nähdään raportoinnin parannuksia. Mutta pyritäänkö tässä nyt saamaan aikaan uutta nomenklatuuraa? Ja on se hienoa, että meillä on määritelty, mikä on petos, mutta nyt lähdetään tässä lähtemään tällaisiin tilastollisiin petoskiintiöihin ja tällaisiin määritelmiin lähtemään, kuinka paljon petoksia, petosepäilyjä ja niin edelleen. Tämä on uudistus Tavallaan tämä on ihan hyödyksi, koska tällöin nyt se harmaa sektori ei jää niin suureksi. Mutta kun katsotaan tätä raporttia ja näitä lukuja ja niiden lukujen luotettavuutta, joihin tämä raportti perustuu, niin mielestäni tässä on tavallaan lähty tavallaan äh, äh, hieman minimalisoimaan tätä huonoa johtamista ja petosta. Ja sitä minä en oikein voi hyväksyä. Onko tämä tilastollinen uutuus? Toinen kysymys. Tämä on komission kertomus. Sitten on myös Olafin kertomus omasta työstään, mutta tämä on nyt komission kertomus, eli pääsihteeristön laatima minua kiinnostaisi, kuka on tehnyt nämä otsikot, mutta haluaisin tietää, miten suuri osa Olafilla oli tässä mukana. Mitä mieltä Olaf itse on mieltä näistä luvuista? Mitä mieltä Olaf itse on näistä, uudistuksista, mitä tässä mietinnössä tai kertomuksessa on? Sitten kolmas kysymys liittyy näihin parannuksiin tässä mietinnössä liittyen nimenomaan siihen, miten ilmoitetaan näitä petosepäilyjä. Ja muistaakseni tämä luku on kasvanut aika vauhdilla – Esimerkiksi maataloudessa tämä, luku on, tämä epäilty luku on noussut 35 prosentilla, eli tätä järjestelmää käytetään nyt enemmän. Minua kiinnostaisi se, millä tavalla jatkossa te arvioitte tätä järjestelmää ja millä tavalla te pyrkisitte viemään eteenpäin tätä järjestelmää. Minusta on hyvä, että on tällainen ilmoitusjärjestelmä koska sillä tavalla me voimme sen myös tavallaan istuttaa näiden viranomaisten joukkoja, ja silloin he helpommin ilmoittavat ja mehän haluamme, että petosepäilyt ilmoitetaan. Ja minä ainakin otin vakavasti tämän Zero Tolerance-ilmoituksenne. Äh, sitten haluaisin tietää, mitä tulee Mitä tulee sitten taas rahojen äh, takaisin perintään, millä tavalla se tullaan hoitamaan, koska se ei ainakaan tällä hetkellä toimi. Esimerkiksi maatalousalalla 50 miljoonaa euroa, sitä ei ole peritty takaisin. Ja kun näkee, mitä kaikkea vuonna 2009 on peritty takaisin. Eli noin 10 prosenttia vain. Eli kysymys on, minkälaisia toimenpiteitä olette suunnitelleet, jotta tämä takaisin perintä prosenttia saataisiin nostaa? Sitten vielä kysymys. Minun lempimaanihan on Italia. Italiassa te olette tai vuonna 2004 silloin 60 prosenttia arvioiduista tai epäilyistä petoksista liittyivät Italiaan. Mitä toimenpiteitä on suunniteltu niin, että myös Italia saataisiin tekemään läheistä yhteistyötä niin, että kehitys voitaisiin kääntää toisinpäin ja että tämä huonosti toimiva takaisinperintäjärjestelmäkin saataisiin toimimaan? Minusta tässä pitää tehdä hyvin tarkkaa työtä. Tässäpä minun kysymykseni. Grazie. Onorevole Kiitos sitten edustaja Geijer. Danke, Herr Ich hab, ähm... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Neljä lyhyttä kysymystä kollega Ailetille. Alkuun toteaisin, että olen kollega Gresslen kanssa samaa mieltä. Hän, hän esitti kysymyksen, joka liittyi Italiaan. Ja kun katson tiivistelmää tekstistä, valitettavasti muuta en ehtinyt lukemaan, niin voisin sanoa, että toinen painopistealue voisi olla äh, Balkania, jatkossa erityisesti Länsi-Balkania. Nyt kysyisin, että mitä Olaf on viimeisen vuoden aikana tehnyt taistellakseen näitä selviä petosten syntymis tekijöitä vastaan, erityisesti Balkanin alueella. Ja mitä tulee kansainväliseen yhteistyöhön, niin minua kiinnostaisi kuulla teiltä, että missä määrin Olaf tulee tukemaan Viinissä sijaitsevaa korruptionvastaisen taistelun yksikköä ja millä tavalla Itävalta isätamaan olisi valmis tukemaan Olafia tässä työssä. Ja sitten kolmanneksi Olafin ja muiden vastaavanlaisten Euroopan unionin rikosten seurantayksiköiden yhteistyöstä. Onko yhteistyötä tarkoitus tiivistä? Ja sitten tutkijoiden määrä. Täällä puhutaan tutkijoista ja nyt kysyisinkin, että mikä on näiden kentällä toimivien tutkijoiden todellinen kokonaismäärä. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro herra Ailetille vastausta varten, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. This takes us over a... Kiitos puheenjohtaja. Tässä oli nyt koko joukko aiheita ja osa niistä hyvinkin yksityiskohtaisia teen parhaani, mutta varmasti kollegat palaavat sitten, jos eh, en nyt tässä onnistu hyvällä tavalla vastaamaan kaikkeen. Mitä tulee tietojen vaihtoon, niin me voisimme ammatissamme puhua myös tietolien suojaongelmista hyvinkin pitkään. Mutta yleensä silloin, kun tietoja ei vaihdeta ja käy ilmi, että ne tietoja olisi pitänyt vaihtaa, niin silloin esimerkiksi tietojen suojasäännöt olisivat ehkä tämän estäneet, taikka tätä tietojen suojelumekanismia ei ole oikealla tavalla käytetty koska jäsenvaltioilla on omat tapansa käyttää näitä tietojen suojamekanismeja. Joten meidän kokemuksemme on, että ratkaisu useimmiten on se, että saadaan ihmiset tekemään paremmin yhteistyötä keskenään kuin että lähettäisiin keksimään tai tuomaan mukaan uusia mekanismeja. Jos sallitte, niin haluaisin kommentoida tätä kunnianhimoista ehdotusta eurooppalaisesta tietojen vaihtokeskuksesta. No, tämä on hyvin herkkä poliittinen kysymys ja myös aika äh, tämmöinen ristiriitainenkin ehdotus, joka taatusti helpottaisi minun elämääni, mutta uskon, että siinä voi pyörähtää jokunen vuosi ennen kuin tällainen saavutettaisiin. Ja ehkä olen täysin väärässä, mutta jos ymmärsin oikein tämän kysymyksen, niin kysymys oli se, että miksi ne, se määrä äh, tapauksia, mitä meillä äh, oli Olafissa seurannassa 2008 65 prosenttia ja seurannan vuonna se oli 55 prosenttia ja lukujen olisi pitänyt olla toisinpäin. päin niin vastaus on se, että me emme ole nyt ihan varmoja siitä, että onko tämä nyt tällainen kertalaatuinen tapahtuma vai onko tässä suuntaus muuttumassa. Tällä hetkellä en vielä kiinnittäisi tähän liikaa huomiota. On vaikea määritellä tällaisia asioita yhden vuoden kehityskulkujen perusteella. Toinen kysymys, tai ensimmäinen kysymys toiselta kysyjältä anteeksi, liittyen siihen, mitkä maat olisivat ehkäpä hieman vaikeampia tai hankalampia kuin muut. No, ehkä on aika selvää, että eri jäsenvaltioilla on erilaisia ongelmia monista historiallisista ja toimielivillisistä ja taloudellisista ja sosiaalisista erilaisista taustoista. Mielestäni olisi tärkeää hyväksyä se, että vain se, että yhdessä maassa on paljon tapauksia – niin ei se tarkoita sitä, että tämä maa välttämättä on ongelmamaa. Okei, se voi olla ongelmamainen sen vuoksi, että tilanne siellä äh, on ehkäpä hankalampi kuin muissa maissa, mutta tämähän saattaa myös äh, osoittaa vain sitä, että siellä maassa tehdään läheisempää yhteistyötä viranomaisten kesken. Ja se saattaa myös äh, osoittaa, että siellä on paljon tavallaan yhteisiä asioita. Esimerkiksi Bulgarian kohdalla. Bulgariassa on paljon asioita, jotka koskevat hyvin samankaltaisia petoksia. Mielestäni ei ole minun tehtäväni lähteä täällä sormella osoittelemaan yksittäisiä jäsenvaltioita. Mutta toki eri hallinnon osapuolten nimenomaan uusissa jäsenvaltioissa täytyisi ehkäpä tehdä enemmän yhteistyötä, mutta tämä koskee myös äh, jäsenvaltioita, jotka eivät ole uusia. Minä itse olen uuden äh, jäsenvaltion äh, kansalainen, jos puhuu minun maani naapureiden, naapurimaiden kanssa. Eli toki me haluaisimme monissa maissa nähdä hallinnollisen järjestelmän parantamista – ja sitä kautta sitten voisimme vähentää ainakin osan tästä petoksesta, mitä me löydämme. On tietenkin erikoisuuksia liittyen äh, sisäisiin tutkimuksiin, joka on hyvin suurta Belgiassa ja Luxemburissa, koska täällä toimitaan sillä tavalla. Täällä hallinto on äh, sellaista liittyen esimerkiksi korruptioon ja muihin. Mutta jos te katselette näitä lukuja yksityiskohtaisemmin, niin te näette, että on jäsenvaltioita, joissa tehdään hyvin paljon jäsenvaltiota ja paljon tapauksia suhteessa väestöön ja rahan määrää näissä jäsenvaltioissa. Meillä on enemmän tapauksia Saksassa kuin missään muualla, mutta se ei varmastikaan ole mielenkiintoista, kun ajatellaan, kuinka suuri Saksa on ja miten suuri budjetti siellä on. Eli kun katselee näitä kaavioita tai malleja, niin näkee, että kaksi suurinta jäsenvaltiota, minun kotimaani ja, ja toinen sen naapurimaa, niin meillä on vähemmän tapauksia ja kuin mitä voisi tilastollisesti odottaa. En minä tässä nyt lähde arvioimaan, tarkoittaako tämä äh, sitä, että tilanne on vaarallinen vai ei, mutta minä tässä nyt mietin tätä asiaa vain oikeastaan tilastojen pohjalta. Sitten edustaja Greslen kysymykset ja olen kovin iloinen hänen äh, kilteistä sanoistaan siitä, että tämä asiakirjan rakenne on parantunut. Jos lähdetään puhumaan tästä varsinaisten petosten määrästä ja koko asiasta, se on hankala. Me emme haluaisi siihen mitään lukua. Kun minä olin tutkimusosaston johtajan aikaisemmin, me teimme hyvin paljon työtä, mutta me totesimme, että emme me voi antaa mitään lukua siitä, mikä voisi olla arvioitu kokonaispetosmäärä. Me tiedämme, mitä petoksia on identifioitu, tai tapahtumia, jotka todennäköisesti ovat petoksia jäsenvaltioissa silloin, kun he tekevät meille näitä raporttejansa. Ja siltä pohjalta olemme sitten laatineet nämä luvut, jotka mainitaan Olafin toimintakertomuksessa. Ja siinä ne ovat paljon yksityiskohtaisemmat. Ja tämä on ollut ihan perinnekin komission kertomuksessa. Komission edustajahan sen teille huomenna esittelee. Mutta nämä perustuvat äh, nimenomaan jäsenvaltioiden raportointiin. Komission petoskertomusartiklassa 325, josta te puhutte komission jäsenen kanssa huomenna, se laadittiin Olafissa suurelta osin, mutta ei täysin. Budjettipääosasto ja muut osastot olivat mukana siinä myös. Erona on se, että se kattaa kaikki komission tämän alueen vastuuosat ja se perustuu hyvin pitkälti numeroihin, joita jäsenvaltiot ovat toimittaneet. Ja siinä käydään läpi kaikki nämä standardi menettelyt komissiossa. Olafin toimintaraportti, josta me puhumme nyt iltapäivänä tänään, sen on laatinut Olafin pääjohtaja omista vastuualueistaan. Lähinnä siinä käsitellään riippumattomia toimia, mutta ei ole täysin mahdollista eritellä sitä muista toimista sellaisella tavalla, että sitä kykenisi vielä järkevällä tavalla lukemaan. Eli tämä on se ero komission ja Olafin kertomusten välillä. Sitten nämä äh, luvut, petosluvut, ne muuttuvat ja välillä myös äh, muut, määritelmät muuttuvat, käytänteet muuttuvat. Kertomuksia laaditaan eri tavalla ja me saimme myös äh, tämän RMS-mekanismin, valvontamekanismin käyttöön. Mutta se yleisviesti, äh, jonka haluaisin tuoda tässä, niin äh, Olaf ei ole se, joka perii takaisin nämä rahat. Olaf tekee vain sen, että me pyrimme löytämään nämä tapaukset, tuotamme informaatiota, joka johtaisi tähän takaisin perintään. Eli me käytämme resursseja, joita voitaisiin käyttää myös muuallakin. Meillä on paljon henkilöitä, jotka tekevät nimenomaan tätä. Mutta me emme ole vastuussa takaisinperinnästä. Muut ihmiset ovat vastuussa takaisinperinnästä. Me pyrimme vain keräämään heille sitä informaatiota, mitä he tarvitsevat takaisinperimisen toteuttamiseksi. Mitä sitten tulee Italiaan? Meillä on tässä tämmöinen aikamoinen kehäkulku Italian kanssa. Me teemme erinomaista yhteistyötä Eh, italialaiset Italialaisilla, eh, italialaiset ovat käyttäneet hyvin paljon voimavaroja ja, ja muita nimenomaan talousrikosten ja muiden rikosten estämiseksi. Ja olemme kehittäneet käyttäneet eh, kuluneiden vuosien aikana erinomaista yhteistyötä, joka on ratkaissut paljon eh, tapauksia. Toki tietyillä aloilla ja sektoreilla on vielä vakavia ongelmia, mutta olen itse asiassa huolissani, enemmän huolissani niistä eh, jäsenvaltioista, joilla meillä ei ole tällaista kehäkulkua vaan monien kanssa meillä saattaa olla tällainen noidankehä oikeastaan ennemminkin, kun ei tehdä läheistä yhteistyötä, mutta siltikään ei ole niin paljon näitä petostapauksia. Sitten täällä viitattiin Länsi-Balkaniin. Meillä on tiettyjä tutkimuksia liittyen tähän alustavaan apuun, mutta me teemme paljon, annamme paljon koulutusta Kroatiassa ja muissa Länsi-Balkanin maissa. Me käytämme siellä koko joukon rahaa. Me käytämme sinne hyvin paljon henkilöstön aikaa nimenomaan kouluttamiseen, otamme vastaan vierailijoita ja varmistelemme sitä, että jäsenyyttä edeltäviä mekanismeja käytetään oikealla tavalla. Ja tulemme tekemään tässä vielä enemmän työtä jatkossa. Ja kansainvälinen antikorruptioakatemia Luxemburgissa – on avattu virallisesti. Ja äh, olen pahoillani siitä, että kollegani Frans ei kyennyt tässä tätä avaamista äh, itse enää näkemään, koska se oli hänen ajatuksensa. Meillä on äh, ihmisiä, jotka työskentelevät akatemiassa. Tämä henkilö, joka oli Viinissä, on nyt palannut takaisin Brysseliin, mutta tulemme tekemään yhteistyötä. Europol, Europolhan on tiedusteluvirasto ja me olemme tällainen tutkiva virasto, joten he tutkivat myös ja niin mekin tutkimme ja meillä on kapasiteettia tehdä yhteistyötä ja olemme siinä koko ajan vain parempia. Ja Europolin uusi oikeudellinen yksikkö on nyt varmistanut sen, että voimme vaihtaa tietoja ihan uudella tavalla. Ja Europol on pyrkinyt ottamaan Olafin mukaan tiettyihin toimiin. Europol, Europolhan kattaa paljon laajemman alueen. Me paljon yksityiskohtaisemman pienemmän alueen, mutta esimerkiksi savukkeiden salakuljettaminen ja muunlainen salakuljettaminen ja esimerkiksi terroristien rahoittaminen ja muu. Nämä ovat sellaisia asioita, joissa me voimme ja jossa me tulemme tekemään yhteistyötä Europolin kanssa. Ja minusta on pateettista, että me emme ole siihen vielä kyenneet. Ja jatkossa tulevaisuudessa Lissabonin sopimuksen alla me kykenemme tähän yhteistyöhön Meillä on tiettyjä asioita, joissa me olemme jo kykeneet Eurojustin kollegoiden kanssa jo tekemään yhteistyötä ja käyttämään heidän erikoisosaamistaan. No, tutkijoiden määrä. No, jos nyt oikein muistan, niin heitä on noin 130. Mutta se ei nyt ole ainoa asia, koska tutkijoihin meidän täytyy lisätä tällainen tukihenkilöstö, joka kerää tätä informaatiota. Meillä on paljon informaatioteknologiaa, 85 prosenttia. 85 prosenttia tästä ITstä on tällaista OLAF-spesifistä ohjelmistoa. Ja operationaalinen osasta siellä meillä on 12 ihmistä he eivät ole teknisesti tutkijoita, mutta he myös tukevat tätä tutkimustyötä. Ja meillä on ATK-kapasiteetti, joka on valtava. Ja täällä otetaan myös forensinen tietokonekapasiteetti. Joten meillä on monia osastoja tässä mukana, joten no ehkäpä tämä ei ole oikea paikka lähteä yksityiskohtaisesti kertomaan tätä organisaatiota, mutta 75 prosenttia meidän voimavaroistamme käytetään operationaalisiin tehtäviin. Ja luonnollisesti meillä on sitten muita politiikan ja muita alueita ja vastuualueita. Siinäpä herra puheenjohtajan käsittääkseni oli kaikki vastaukset. Ehkäpä en vastannut kaikkiin kysymyksiin täysin, mutta voin palata näihin kysymyksiin, mikäli teillä jäi jotain vielä avoimeksi. Kiitos ja sitten edustaja Balsis. E, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tarkkaa kuuntelin vieraamme alustusta ja minulle syntyi sellainen vaikutelma, että me emme esittäneet riittävän hyviä kysymyksiä, jos me, jos me sanomme, että hyvin menee, niin silloin asia on sillä selvä, mutta jos sanomme, että asia ei toimikaan, niin sitten sanotte, että olette oikeassa, mutta emme voi löytää sellaista ratkaisumallia, joka purisi kaikkiin ongelmiin. Ja sitten vielä tämä ongelma, joka liittyy petoksen määritelmään. Te vain viittaatte EUn jäsenvaltioihin, jotka määrittelevät petoksen eri tavalla. Ja kun katson tätä vuosikertomusta, niin siellähän sanotaan, että vuonna 2008 68 prosenttia aloitetuista jutuista vietiin loppuun asti, mutta te sanoitte, että luku ei olisi ollut näin korkea. Joten toivon, että jatkossa saisimme kertomuksen, joka olisi helpommin luettavissa ja ymmärrettävissä. Kiitoksia. Grazie, Kiitos. Sitten edustaja Odi. Kiitos puheenjohtaja. Olisin halunnut kysyä johtajalta, voisitteko äh, kertoa meille Kroatiasta, koska puheenjohtaja on halunnut kokouksemme eh, ohjelmaan sisällyttää matkain valtuuskunnan, joka kävisi siellä. Ja tässähän on kysymys liittymismenettelystä. Voisitteko kertoa, mikä on väärinkäytösten taso? Jos ajatellaan esimerkiksi sitä tutkimusta, joka Kuraatiasta aloitettiin vuonna 2009, sitten kun katsotaan Belgian tilastoja, siis väärinkäytösten määrä on aika suuri, olette kertoneet minulle että täällä on paljon Euroopan erilaisia toimielimiä ja laitoksia, mutta minusta on kuitenkin hieman harmi, että esitetään tilastoja, jotka eivät ole välttämättä oikein, koska toteatte erilaisia väärinkäytöksiä eri laitoksissa. Ja joskushan tietysti on tässä kysymys tällaista ekstraterritoriaalisista laitoksista ja Belgian hallitus, joka on siis tekee sitten jonkunnäköisen arvion näistä väärinkäytöksistä vertaille muita valtioita. Edustaja Doid. Tisztelt elnök úr, tisztelt Moga, úr, <clears throat> magam Kiitos pääjohtaja. Haluaisin kiittää myös teitä tästä raportistanne ja johdatuksestanne. Ja jos ajatellaan tätä keskustelua, jonka olemme kuulleet, niin minulla on itse asiassa kaksi kysymystä tai kommenttia. Ensiksi kysymyksiin. Kerta kerran jälkeen vuosittain teidän kertomuksistanne voi lukea kommentteja, jotka koskevat uusia virastoja. Haluaisin esittää teille kysymyksen siitä, että mitä tulee Euroopan parlamentin valiokunnalle esitettyistä kertomuksista, niin siellä on kaikenlaista, kerrotaan kaikenlaisista, kaikenlaista, mutta onko olemassa palautetta? Koska minusta on aika eriskummallista nähdä tai todeta sellainen tilanne, jossa esimerkiksi Olaf ja komissio ovat esittäneet kommentteja virastoista, jotka komissio on perustanut ja sanotaan, että ne itse asiassa lisäävät väärinkäytöksen riskiä. Vaikuttaa siltä kuitenkin, että komissio ei sitten kuitenkaan noudata omia eikä liioin Olafin huomautuksia tai ota niitä huomioon. Mielestä, omissa silmissäni tämä näyttää aika kummalliselta. Haluaisin kysyä teiltä myös, onko Olaf miettinyt mahdollisuutta käynnistää tutkimus, ei kuitenkaan mitään kovin kallista tutkimusta tutkimusta ja sen pitäisi olla sitten vielä ajallisesti rajoitettu, joka koskisi väärinkäytösten men, määrittelyjä ja miten Euroopan unionissa voitaisiin päättää, kuinka paljon tällaisia väärinkäytöksiä on – Mitä tulee viranomaisten ilmoittamiin väärinkäytöksiin, niin nehän ovat asia sinänsä, mutta on olemassa myös tällaisia piiloväärinkäytöksiä. Voitaisiinko niistä tehdä joku arvio, koska se olisi erittäin tärkeää? Mitä esimerkiksi tulee lainvalvonta viranomaisiin jäsenvaltiossa? Siis mikä on latentti tällaisten tapausten prosentti? ja sitten varsinaisten tutkimusten määrä. Jos ajatellaan lukuja näissä kertomuksissa, niin silloinhan ne olisivat tietysti vertailukelpoisia, jos ajateltaisiin tällaisia piilotapauksia. Ja ne antaisivat meille paremman mahdollisuuden tulkita tätä kaikkea tietoa. Mielestäni kertomuksissa pitäisi myös puhua jäsenvaltioiden viranomaisten ja Olafin välisestä yhteistyöstä. Siellä pitäisi olla esimerkiksi taulukoita 27 jäsenvaltiosta ja niiden viranomaisista. Ja sitten pitäisi yhteistyö jollain tavalla eritellä kussakin valtiossa, Romanian, Baltian maiden ja niin edelleen. Siis pitäisi olla jonkunnäköinen taulukko, joka koskisi, jossa esitetään nimenomaan yhteistyötietoja, siis jollain tavalla mielestäni kertomuksessa ei puhuta mitään tästä. Ja se olisi kuitenkin erittäin tärkeää. Se ei nyt välttämättä merkitse sitä, että tässä annettaisiin jonkunnäköinen arvosana jäsenvaltioille, vaan Olaf pystyisi esittämään ne kokemukset, joita se on saanut yksittäisistä jäsenvaltioista. Ja sitten vielä toinen kommentti, jos sallitte. Kun puhutaan väärinkäytöksistä, petoksista – niin yksikään Euroopan kansalainen ei voi siis arkielämässään tietää, mitä petoksilla itse asiassa tarvitaan, jos ajatellaan yksityishenkilöä, yritystä tai jonkunnäköistä instituutiota. He eivät pysty sanomaan, toimivatko nämä petollisesti. Jos katsotaan esimerkiksi täällä tässä salissa ympärille ja valiokuntaan, niin tuskin täällä on ketään, joka pystyy täsmälleen ymmärtämään terminologiaa, joka on asianmukainen, mitä Olafin toimintaan tulee. Sehän on erittäin monimutkainen laitos ja siksi emme näe metsää puilta. Ymmärretään tietysti eettisesti ja moraalisesti, mitä petoksella tarkoitetaan, mutta meillä on erilla hyvin monimutkainen säännöstö, joka itse asiassa peittää nämä. Ja ennen kaikkea mitä virastoihin tulee ja niihin virastoihin, jotka vastaavat petoksen torjunnasta, niillähän on tietysti sellainen ongelma edessään, että ne e, eivät ymmärrä yksinkertaisesti sääntöjä, jotka määrittelevät, mikä petosta on. Eli toisin sanoen pitäisi yksinkertaistaa näitä sääntöjä. Sitten pääjohtaja Aile. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin totesin kollega Baltsitiksen suuntaan, että minä uskon, että meidän tulisi kahden kesken keskustella näistä esittämistänne huolenaiheista, sillä – en välttämättä ymmärtänyt täysin, mitä yritetti sanoa. Ehkä tämä on myöskin toisinpäin paikkansa pitävä toteamus, joten ehkäpä voisimme keskustella tästä kahden kesken. Puheenjohtaja, en ole, minulla ei ole mahdollisuutta tai en ole siis mitenkään pätevä – esittämään mitään arvioita Kroatiasta. Meillähän on yksi tutkimus meneillään parhaillaan, mutta kuten sanoin teille, niin työskentelemme tiiviisti Kroatian viranomaisten kanssa. Ja mitä tulee hallintokapasiteettiin ja Kroatian tutkimuskapasiteettiin, yksi ongelma, jonka olemme todenneet, on sellainen ongelma, jonka olemme nähneet myös joissakin uusissa jäsenvaltioissa ja myös joissakin hieman vanhemmissa jäsenvaltioissa. Eli kun on tutkimus tehty, niin sitten syystä tai toisesta vaikuttaa olevan erittäin vaikeaa koko oikeusjärjestelmälle tuottaa mitään ehdotonta tulosta tai sellaista tuloista, jonka mukaan voidaan joku henkilö tuomita. Tämän olemme huomanneet aikaisemmin ja viimeinen viesti, jonka, voisin, jonka olen voinut välittää Kroatian viranomaisille, on nimenomaan tämä, eli oikeusjärjestelmä on kehitettävä. Jos haluatte, niin voisimme valmistella teille tämmöisen briefingin ennen teidän Missio tänne matkaanne Kroatiaan teidän auttamiseksenne, jos se olisi teidän mielestänne hyödyllinen. Olen hyvin tarkkaavaisesti myös kuunnellut kommenttia, jonka esititte meidän je suis gêné moi-même chaque fois que je me trouve dans l'obligation. Joka kerta kun minun on selitettävä, miksi Belgian luvut ovat niin korkia, korkeita. Minähän olen korostanut tätä vielä kerran ja aion tosiaan tutkia, onko mahdollista parantaa tätä kertomusta niin, että ei väärin osoiteta sormella tai syyttä osoiteta sormella Belgiaa No, mitä tulee sitten muihin maihin samalla. Yritän joka tapauksessa tätä kohtaa parantaa. Mitä sitten herra Deutschin kysymykseen tulee virastoista, niin me toimitamme komissiolle reaaliaikaista hyödyllistä tietoa sellaisista ongelmista, joita virastoissa olemme voineet todeta. Ja laajemmin me myös osallistumme näiden ongelmien ratkaisemiseen. Komissiohan ei halua luoda uusia virastoja, vaan se on ehdottomasti tietoinen niistä vaikeuksista, hallintovaikeuksista, joita syntyy silloin, kun perustetaan pieniä erityisvirastoja – jotka ovat usein näiden eri instituutioiden, instituutioista pitkän matkan päässä. Silloin kun on kysymys kaikkien sääntöjen ja yksityiskohtien selittämistä, siis eh, meillähän muilla virastoilla saattaa olla hyvin suuri henkilöstö, joka hoitaa nämä. Mutta näitä ehdotuksiahan ei komissiossa tehdä mitenkään helposti tai kevyesti, mutta virastomaailmahan on laajenemassa ja me yritämme osallistua tai vaikuttaa politiikan prosessiin ennaltaehkäisevästi tässä vaiheessa. Haluaisin yhden asian vielä sanoa näistä virastoista. Jos työs, meillä on joku hyvin pieni asia komissiossa – käsillä, joka itse asiassa ei merkitse, että kysymyksessä on petos, vaan ehkä jonkunnäköinen väärinkäytös. Esimerkiksi rekrytointiprosessissa, niin komissiossahan tämä menee idokkille, koska virastoilla ei ole minkäänlaista kurinpitokapasiteettia, ainakaan suurimmalla osalla niistä. Siinä tapauksessa ottaisimme näiden virastojen työn hoitaaksemme, mitä emme normaalisti tekisi komissiolle. Ja olemme lainanneet asiantuntijoita virastoille, jotta voisimme auttaa sillä tavalla niiden omaa hallintokapasiteettia. Joten tämä on sellainen asia, josta olemme täysin tietoisia ja yritämme tehdä sekä politiikan että operatiivisella puolella parhaamme auttaaksemme näitä. Mitä sitten tulee eri määrittelyihin, siis petoksen eri määrittelyihin, on olemassa yhteinen määrittely, niissä välineissä, jotka koskevat yhteisön etujen suojelua. Siis on olemassa yhteinen oikeudellinen määritelmä, joka koskee budjettipetoksia ja mitä avoimuuteen tulee, siis kansainväliseen korruptiomääritelmään – Siis siinä on kysymys luottamuksen väärinkäytöstä yksityisen hyödyn aikaansaamiseksi tai yksityisen voiton aikaansaamiseksi. Ja monissa, monessa mielessä tämä on mielestäni aivan hyvä määritelmä, mutta meillähän on tietysti yhteisön lainsäädännössä yhteinen määritelmä. Puhuin ehkä liian kauan jo nyt iltapäivällä niistä vaikeuksista, joita mittaaminen äh, merkitsee se, mitä unkaris, unkarin kielestä tulkittiin tällaiseksi latentiksi petokseksi. Siis ehkä tässä on puhe tämmöistä perustasosta petoksissa. En halua spekuloivia lukuja esittää, koska me emme pysty mittaamaan tätä sen tiedon perusteella, jota meillä Euroopan budjetista on. Mehän yritämme, mutta Tämä ei ole kuitenkaan siis mahdollista saatavissa olevan tiedon mukaan, mutta voimme eh, toimittaa erityistietoa eri ohjelmista, rahan käytöstä. Mitä tulee sitten epäsäännönmukaisuuksiin, niin se, niiden, eh, ne ovat helpommin käsiteltävissä kuin petokset väärinkäytökset siis, jos eh, jos voisimme ehkä päästä pikemminkin käsiksi siihen, mikä on tilastollisesti määriteltävissä petokseksi 325 artiklan mukaan. Jahan voisin tietysti järjestää jonkun asiantuntijamme keskustelemaan niiden kanssa, jotka ovat asiasta tarkemmin kiinnostuneet. Mitä herra Deutschin seuraavan kohtaan tulee? Siis eh, siinä on kysymys siitä, että hyvin selkokielisesti puhumme siitä yhteistyöstä, mitä teemme jäsenvaltioiden kanssa ja ymmärrän täysin, että kukaan ei tässä ole peräämässä minkälaista luetteloa huonoista ja pahoista ja hyvistä jäsenvaltioista. Meidän on työskenneltävä kaikkien näiden ihmisten kanssa. Ja siinä muodossahan tämä ei suinkaan toimisi, mutta ymmärsin, että tämä ei suinkaan ollutkaan hänen ehdotuksensa jos saan esittää asian hieman toisin, niin siis on kysymys siitä, että helposti ymmärrettävää yksityiskohtaisempaa tietoa toimitettaisiin niin, että näkisimme hieman paremmin, minkälaista yhteistyötä ja yhteistyötasoja meillä on jäsenvaltioiden kanssa ja missä olemme saaneet aikaan edistystä ja missä sitten mahdolliset aukkopaikat ovat. Ja tämä on tietysti suuri työ, ja en suinkaan ole varma siitä, kuinka paljon tästä voisin suosittaa seuraavalle pääjohtajalle, että hän laittaisi sen tai sisällyttäisi tämän ensi vuoden kertomukseen, mutta hyvin vakavasti aion harkita kaikkea tätä. Haluaisin tässä vaiheessa kiittää. Kiitos. Kiitos teille. Jollei ole muita puheenvuoropyyntöjä, pyyntöjä, niin menemme sitten esityslistan seuraavaan kohtaan. Eli tässä on kysymys Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta 1 2010. Ovatko maahantuonnin yksinkertaistetut tullimenettelyt tehokkaasti valvottuja? Ja esittelijä Bart Stais, puheenvuoro on hänellä. Collega's, äh, ik weet niet uh, hoeveel van jullie uh, dit specifiek... Kiitos kollegat. Puheenjohtaja, en tiedä kuinka moni teistä on lukenut tämän tilintarkastustuomioistuimen erityisraportin, mutta ensin haluaisin sanoa, että tilintarkastustuomioistuin ja sen työntekijät ovat tehneet erinomaista työtä. Erinomaista työtä, joka antaa hyvän katsauksen hyvin tärkeään asiaan. Kysymys on menettelytavoista, tuontiin sovellettavista yksinkertaistetuista tullimenettelyistä. Tämä on hyvin tärkeä asia, joka liittyy kaupan yksinkertaistamiseen ja siihen, että huolehdittaisiin siitä, että kauppiaat hyvällä ja helpolla tavalla voisivat saada kaupaksi tuotavansa tuotteet pois tullista. Ja tätä yksinkertaistettua menettelyä käytetään noin 70 prosenttisesti ja se perustuu luottamukseen, tämä menettely. Ja se on sinällään ihan hyvä asia. On hyvä, että kun voidaan tehdä sopimuksia kauppiaiden kanssa, niin silloin asiat voivat toimia hyvällä tavalla. Se on hyvä periaate, mutta meidän täytyy kuitenkin olla varmoja siitä, että välillä kuitenkin on ö, tarkistuksia, valvontaa ja että viranomaiset tekisivät myös yhteistyötä niin, että tämä järjestelmä pysyy oikealla tiellä koska muuten luodaan äh, mahdollisuuksia petoksiin, luodaan porsaanreikiä ja äh, silloin esimerkiksi unionin omista varoista jää uupumaan rahaa. Kun lähdin valmistelemaan tätä mietintöä, kävin äh, pitkän keskustelun tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kanssa, jotka ovat vastuussa tästä asiasta. Ja silloin kirjoitin ja kirjoitin uusiksi 12 eh, suositusta. Kirjoitin uusiksi osan sen vuoksi, että sain näiltä ihmisiltä uutta informaatiota. Kysymys oli ihmisistä, jotka tietävät mistä on kysymys, eikä meidän tule täällä istua missään norsulutornissa ja täältä sitten julistaa totuutta. Ja nyt herra Iletinkin eh, kertomuksen eh, pohjalta olen käynyt keskustelun komission vastuuihmisten kanssa. Minä olen tehnyt 12 suositusta. Ja ensinkin sanoin jo, että olen hyvin tyytyväinen tästä kertomuksesta. Ja toisekseen minusta on erittäin tärkeää, että käytetään yksinkertaistettuja tullausmenettelyitä, sillä on suuri merkitys. Mutta minusta on kuitenkin valitettavaa, että kun olen lukenut tämän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, niin on käynyt ilmi, että nämä menettelyt ovat johtaneet kohtuuttoman suuriin tappioihin unionin talousarviossa. Ja se keskustelu, minkä nyt kävin komission edustajien kanssa, komissio varmasti puhuu täällä myös, niin olen ymmärtänyt, että heille on myös hyvin vaikeaa arvioida oikealla tavalla, kuinka suuria nämä tappiot ovat, joita syntyy Euroopan unionin budjetille sen vuoksi, että äh, tämä järjestelmä ei aina toimi hyvällä tavalla. Meidän täytyisi huolehtia nyt siitä, että me kykenemme valvomaan paremmin tätä järjestelmää. Kolmas suositus. Minä haluaisin, että komissio vuoteen ma- 2011 maaliskuun mennessä niin, että me voisimme vastuuvapauden myöntämisen jälkeen huolehtia siitä, että sääntelykehusta parannettaisiin niin, että nimenomaan yksinkertaistettuja menettelyjä koskevaa säätelykehystä parannettaisiin ja että että komissio, joka on laatinut ohjeet jälkitarkastuksia varten, että komissio täydentäisi näitä ohjeita. Suuri puute näissä jälkitarkastuksia koskevat, koskevissa ohjeissa on nimenomaan jäsenvaltiot. Jos jäsenvaltiot eivät tee yhteistyötä, jos jäsenvaltioiden viranomaiset, tulliviranomaiset eivät tee yhteistyötä, mikäli jäsenvaltiot eivät tee tarpeeksi valvontaa olemassa ja eivätkä käytä olemassa olevaa järjestelmää ja lainsäädäntöä, niin silloinhan tämä järjestelmä ei voi millään tavoin toimia. Ja sen vuoksi minä näissä suosituksissa hyvin painokkaasti pyytäisin, että jäsenvaltiot toimeenpanisivat olemassa olevaa lainsäädäntöä oikealla tavalla ja että komissio valvoisi tätä. Se on komission tehtävä. Komission täytyy valvoa ja kontrolloida jäsenvaltioita, katsoa mikä tekee, mitä tehdään väärin, kuka jäsenvaltio ei ole äh, tarpeeksi tarkka, kuka on liian löysä näissä valvonnoissaan. Ja sitten olen myös ottanut esiin kysymyksen siitä, että pitäisi tehdä pitemmälle menevää tutkimusta. Sain juuri komission kanssa käymistä keskusteluista tietää, että komissio on tässä nyt käynnistänyt uuden järjestelmän. Se tulee käymään tulevina kuukausina systemaattisesti jäsenvaltio jäsenvaltiolta lävitse harjoittamaan valvontaa ja tarkistamaan sitä. Ja tänään on käynnistetty ensimmäinen kontrolli Saksassa ja seuraavaan sitten Alankomaat, ja siitä sitten eteenpäin. Mielestäni tämä on hyvä asia, positiivinen asia. Ja tästä kiitos komissiolle niin että siitä, että he ovat nyt jo ryhtyneet tähän jopa ennen kuin me olemme puhuneet asiasta täällä valiokunnassa. Ja minun alkuperäisessäni suosituksessani pyysin, että komissio olisi esittänyt tällaisen tutkimustulokset eh, vuoden 2011 loppuun mennessä meidän valiokunnallemme. Mutta minä uskon, että me voimme valiokunnassa olla tyytyväisiä, mikäli neljä, viisi tai kuusi näistä tarkistuksista on saatu vietyä loppuun, että me silloin saisimme tällaisen väliraportin, väliarvion, niin että me näkisimme, mikä menee pieleen, miten hyvä seuranta on ja mitkä jäsenvaltiot eh, eh, eivät noudata sääntöjä. Ja vetoisin myös, että jäsenvaltiot äh, olisivat tarmokkaampia sen vuoksi, että jäsenvaltiot saavat 25 prosenttia korvauksena äh, tullimaksujen perimisestä. Joten heidän täytyisi huolehtia siitä, että he tekevät tämän tarkastuksen oikealla tavalla ja että valvonta on tarpeeksi. Tilintarkastustuomioistuimelta pyydän, että tämä ei jäisi vain tähän yhteen erityiskertomukseen, vaan että sopisimme yhdessä, että asiaa seurataan jatkossakin, että meillä on tarpeeksi seurantaa, niin että me näemme jatkossakin, mitä olisi tapahduttava ja mitä voi vielä tapahtua. Tilintarkastus tuomioistuimessa viitataan myös tällaiseen erityiseen järjestelmään, jota käytetään Alankomaissa. Ja se on Alankomaiden mielestä, äh, tilintarkastustuomioistuimen mielestä erinomainen järjestelmä. Mutta nähtävästi Alankomaissakaan tätä ei täysin vielä sovelleta, vaikkakin tämä on hyvä järjestelmä. Mutta nähtävästi tämä on sellainen järjestelmä, joka on hyvin pitkälti sellainen kuin tilintarkastustuomioistuin haluaakin. Ja sen vuoksi minä kehottaisinkin, että analysoitaisiin edelleen sitä, millä tavalla me voisimme saada toimintaan tämän Alankomaiden järjestelmän ja myös soveltaa sitä muihin jäsenvaltioihin. Ja yhdeksäntenä suosituksena minä pyydän, eh, että komissio tarkastelisi yksityiskohtaisemmin tällaista järjestelmää, jota kutsutaan yliyksinkertaistamiseksi, niin että enemmänkin tutkittaisiin sitä, millä, millä tavalla tätä väärinkäyttöä tehdään, kuinka laajaa se on ja ennen vastuuvapautta haluaisin tietää tästä hieman enemmän, mikäli mahdollista haluaisin myös lukuja. Sen vuoksi tämä yliyksinkertaistamisen järjestelmä tuntuu minusta äh, tällaiselta haavoittuvalta äh, elementiltä koko tässä sopimuksessa. Kymmenentenä niin Belgiassa, Ranskassa, Irlannissa, Ruotsissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa – Tilintarkastustuomioistuin on voinut todeta, että siellä nämä toimijat eivät ole kyenneet välittämään jälkitarkastusten edellyttämiä kaikkia tulliasiakirjoja. Ja sen vuoksi pyytäisin, että näissä maissa tehtäisiin enemmän tutkimusta ja nopeasti huolehdittaisiin siitä, että kaikissa näissä maissa – asia, tilanne korjattaisiin. Tässä olen nyt maininnut ne maat, jotka tilintarkastustuomioistuin kertoimessaan mainitsi. Mutta joka tapauksessa, että näissä maissa komissio tutkisi asiaa vielä tarkemmin, niin että me myös täällä meidän valiokunnassamme tietäisimme tarkemmin, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu, kuinka tapahtuu, ja että me voisimme parlamentista hieman painostaa sinne suuntaan. Sitten 11. Olen pahoillani siitä, että ei ole johdonmukaista politiikkaa sanktioiden osalta. Kaikki tällaiset sopimukset, jos ei niihin liity mitään seuraamuksia, jos niitä rikotaan, niin silloin se järjestelmä on huono, se on heikko. Ja sen vuoksi meidän pitäisi huolehtia siitä, että seuraamusjärjestelmä, sanktiojärjestelmä olisi tarpeeksi vahva, niin että voisimme velvoittaa jäsenvaltiot tekemään se, mikä niiden tulee tehdä. Ja sitten on luonnollisesti vielä yksi kumppani, josta emme ole ollenkaan puhuneet, nimenomaan nämä taloudelliset toimijat nimittäin. Ja minusta meillä on myös tehtävä tällainen koulutuksellinen tehtävä saada heidät ymmärtämään paremmin, mitkä heidän vastuunsa ovat. Ja niin, että he olisivat tietoisia. Kaikki taloudelliset toimijat tietäisivät, minkälainen se järjestelmä on, koska se on tärkeää, jotta me voimme pitää järjestelmän käynnissä. Jos tällaista tietämystä ja ymmärtämystä ei ole, niin tämä johtaa syöksykierteeseen alaspäin. Ja silloin se johtaa koko järjestelmän vaaraan ja silloin ei kyetä harjoittamaan kauppaa hyvällä tavalla. Eli tässä nämä 12 elementtiä tai suositusta, jotka minulla on tästä erinomaisesta kertomuksesta. Ja toivon, että voitte tukea näitä minun suosituksiani. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten puheenvuoro herra Massenille tilintarkastustuomioistuimesta. Señor raporteur, señoras y señores. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, hyvät valiokunnan jäsenet. Alkuun haluaisin kiittää Bart näistä kommenteista ja suosituksista, jotka hän on omassa asiakirjassaan esittänyt. tähän erityiskertomukseen liittyen ja yksinkertaistettuun tullausmenettelyyn liittyen. Haluaisin kiittää myös kaikkia niitä valiokunnan jäseniä, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon tätä tekstiä laadittaessa. Haluaisin kiittää valiokuntaanne myöskin teidän tekemästänne työstä. On kuitenkin valitettavaa, että valiokuntanne ei ole viime vuosien aikana ollut yhtä kiinnostunut näistä ongelmista kuin tilintarkastustuomioistuin viittaan tässä DAS-tutkimuksiin. Tämä siis tarkoittaa sitä, että olisi hyvä järjestää teidän valiokuntanne sekä komission että tilintarkastustuomioistuimen yhteisiä kokouksia. Ja toivoisinkin, että jatkossa voisitte tällä saralla tehdä kansamme tiiviimpää yhteistyötä. Kertomus yksinkertaistetusta tullausmenettelystä koostuu tai on yksi viimeisimmistä vaiheista, joilla on pyritty tarkastelemaan sitä, missä määrin menetelmiä on käytetty oikein hyväksi Mitä tulee yksinkertaistettuun menettelyyn, niin se osoittaa selkeästi, että noin 70 prosenttia kaikista EU-hun tuoduista tavaroista vuonna 2008, niihin sovellettiin tätä yksinkertaistettua menettelyä. Haluaisin lisättävän tähän vielä sen verran, että joissakin jäsenvaltioissa jopa 93 prosenttia kaikista tuontitavaroista – kuuluvat tämän yksinkertaistetun menettelyn piiriin. En halua tietenkään toistaa esittelijän sanomaa, mutta haluaisin kuitenkin viitata seikkoihin, joihin me olemme kiinnittäneet huomiotamme ja jotka ovat meidän mielestämme erittäin keskeisellä sijalla silloin, kun pyritään varmistamaan, että tämä yksinkertaistettu menettely toimisi vielä tehokkaammin. Jotta voitaisiin varmistaa, että perinteiset omat varat voidaan kerätä oikealla tavalla ja että voidaan vastata EUn kauppapolitiikkaan liittyviin haasteisiin. Ensinnäkin on tärkeää, että meidän on löydettävä sellaisia lähestymistapoja, jotka antavat maahantuojille mahdollisuuden ja kauppiaille mahdollisuuden saada tuotteet mahdollisimman nopeasti taas liikkeelle verrattuna siihen, mitä se yleensä olisi. Tämä yksinkertaistettu menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että ennen tavaroiden luovuttamista nämä tarkastukset toteutetaan ja tämä taas antaa mahdollisuuden nopeampaan menettelyyn ja sitä kautta myöskin kaupan puolen osapuolet voivat toimia tehokkaammin. Tämähän on Euroopan unionin kauppapolitiikan yksin keskeisimmistä tavoitteista. Me olemme tarkastelleet kahta keskeisintä yksinkertaistettua menettelyä. Ensinnäkin tämä yksinkertaistettu ilmoitusmenettely SDP ja paikallinen clearance-menettely LCP. Se, että onko näitä menettelyjä käytetty tehokkaasti hyväksi, niin se oli tämän tarkastustoimintamme keskeisin tarkoitus. Eli me haluamme varmistaa, että perinteisiä omia varoja käytetään oikealla tavalla ja tehokkaasti hyväksi, mutta että kaikki myöskin vastaavat niihin haasteisiin, joita EUn kauppapolitiikka tuo mukanaan. Tutkijamme ovat yhdistäneet tai katsoneet omissa tutkimuksissaan muun muassa sitä, mitä komissio on tehnyt ja millä tavalla jäsenvaltion tasolla toimia on toteutettu, ja että onko tälle yksinkertaistetulle menettelylle luotu oikeat lähtökohdat, ottaen huomioon kansainväliset parhaat käytänteet, ja että onko täytäntöönpano tasolla toteutettu oikealla tavalla. Lisäksi tuomioistuimen tarkoituksena on ollut varmistaa että yhdeksän jäsenvaltiota, jotka olivat tutkimusten kohteena, todellakin käyttivät näitä perinteisiä omia varoja oikealla tavalla. Lisäksi halusimme varmistaa, että tutkimustoiminta on ollut tehokasta. Mitä tulee komission toimintaan, niin me olemme olleet tyytyväisiä siihen, että vaikkakin myöhemmässä vaiheessa, niin kuitenkin toimittiin todellakin tuomioistuimen esittämän toivomuksen mukaisesti. Lisäksi olemme tyytyväisiä, että tässä huomioidaan myöskin kansainvälisiä standardeja. Kaikesta huolimatta on todettava, että tiettyjä parannuksia vielä kaivataan. On ensinnäkin varmistettava, että sääntely toimisi Euroopan unionin laajuisesti tehokkaasti. Ja tästä syystä komis- ehdotimmekin, että komissio tarkastelisi eurooppalaisella tasolla sitä, minkälaisia riskejä perinteisille omille varoille ja niiden tehokkaalle käytölle voitaisiin löytää. Lisäksi haluaisimme, että komissio varmistaisi, että näitä määräyksiä ennakkotarkastuksiin liittyen noudatettaisiin johdonmukaisemmin. Mitä tulee jäsenvaltiotason toimintaan, niin täytyy muistaa, että puutteita on olemassa ja tällä hetkellä ei ole olemassa takeita siitä, että näitä perinteisiä omia varoja kerätään sääntöjen mukaisesti ja lisäksi ei voida myöskään sanoa varmuudella, että kauppiaat todellakin noudattaisivat olemassa olevaa poliittista linjausta jäsenvaltiot eivät ole ottaneet käyttöön standardisoitua ratkaisumallia, eli tämä tarkoittaa sitä, että he eivät ole toimineet komission viitoittamalla tiellä ja että valvonta on usein puutteellista ja tämä tarkoittaa käytännössä tehottomia tarkistuksia. Olemme selvit, huomanneet, että tarkistukset, jotka toteutettiin ennen varsinaisen tulliusmenettelyn alkua, olivat aika huolettomia tehottomasti ja heikosti dokumentoja, dokumentoituja. Olemme myöskin panneet merkille, että yksinkertaistettua menettelyä on viety liian pitkälle, eli että tuotteet on annettu käyttöön liian varhaisessa vaiheessa. Tämän lisäksi olemme panneet merkille, että tarkistuksia ei ole toteutettu riittävän usein. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot siirtyisivät ATK-pohjaiseen toimintamalliin ja että ne ottaisivat käyttöön myöskin riskiprofilointijärjestelmät, jotka ovat ATK-pohjaisia. Erityisesti haluan tässä yhteydessä viitata kauppapoliittisiin toimiin ja omien varojen, perinteisten omien varojen käyttöön haluaisin vielä to- onnitella kollega Stassia hänen tekemistä suosituksista. Ja minä vain voin vahvistaa sen, että me tulemme vielä tarkistamaan tätä kertomusta, jotta te voitte havaita, minkälaisia parannuksia on saatu aikaiseksi. Lopuksi haluaisin vielä kiittää tulliviranomaisten antamaa positiivista palautetta eräistä maista. Näistä kommenteista on todellakin ollut paljon hyötyä meillekin. Lopuksi toteaisin vielä, että olen erittäin kiitollinen valiokunnan antamille kommenteille ja tästä erittäin hedelmällisestä yhteistyöstä kanssamme. Ja minä todellakin toivon, että tämän tyyppisen yhteistyön kautta saataisiin tähän yksinkertaistettuun menettelyyn vielä lisää pontta. Kiitoksia. Puheenvuoro seuraavaksi. Komission edustajalle, jos haluatte käyttää puheenvuoron tästä kertomuksesta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi mitä tulli näkökantaan tulee kiittää Euroopan tilintarkastustuomioistuinta mielenkiintoisesta ja hyvästä kertomuksesta. En halua samoihin yksityiskohtiin mennä kuin tilintarkastustuomioistuimen edustaja ja herra jo tekivät, mutta voidaan sanoa, että mitä sääntelykehykseen tulee, niin se on olemassa jo ja haluaisin, että tämä todetaan, mutta mitä sitten täytäntöönpanoon tulee, niin on joitakin sellaisia elementtejä, joita voitaisiin parantaa ja joista voisimme keskustella yleisesti ottaen. Voi myös sanoa kerrankin, vielä kerran tullin näkökulmasta, että meillä ei ole ongelmia, mitä herra Stassin mietintöön tulee Pidämme hänen suosituksiaan hyvänä. Ne vastaavat tätä kertomusta ja sitä ajattelutapaa, joka koskee näitä asioita komissiossa. Haluaisin kuitenkin korostaa omalta kannaltani joitakin asioita, mitä ajoitukseen tulee – Herras taashan mainitsi jo, että meidän on valvottava kaikkia jäsenvaltioita, jotta voisimme todeta, mitä täsmälleen tapahtuu. Mehän aloitimme tällaisen valvontavierailun Saksassa ja olemme pian menossa Hollantiin ja voimme keskustella siellä sitten erityismenettelystä, jonka hollantilaiset ovat ottaneet käyttöön, mutta haluaisin hieman kuitenkin pelivaraa, mitä aikaan tulee, koska meidän on käytävä – kaikissa jäsenvaltioissa. Sehän on aikamoinen homma. Meillä on tietysti joitakin paino- tai jonkunnäköinen priorisointilista, mitä kohtaan kolme herra Stassin mietinnössä tulee, niin siinä puhutaan erilaista suuntaviivoista. Eli mitä tulee pelivaraan, mitä tähän ajotukseen tulee, niin siinähän ollaan menossa hieman pidemmälle. Joten haluaisin tässä tosiaan vedota, että uudelleen katsottaisiin tätä sääntelykehystä ja sitten voisimme järjestää nämä vierailut siten, että olisimme yhteistyössä valiokunnan kanssa ja herra Stasin kanssa voisimme keskustella siitä, mikä paras tapa toimia on. Mutta jossain vaiheessa maaliskuussa ensi vuonna, siis muutaman kuukauden kuluttua, voisimme tämän tehdä, eikä minulla ole muita kommentteja. Uh, Mr. Chairman, I would like to continue on... Kiitoksia. Minä halusin jatkaa tästä budjettiosiosta ja kertoa hiukan niistä toimista, joita olemme toteuttaneet perinteisten omien varojen tarkastuksiin liittyen. Olen kiitollinen tästä raportista. Sieltä käy ilmi niitä ongelmia, joihin mekin olemme tarkastusten yhteydessä kiinnittäneet huomiotamme. Ja komissio on kiitettävästi ryhtynyt toimiin. Tuomioistuinkin viittaa tarkistuksiin, joita olemme toteuttaneet vuonna 2008 ja myöskin käyttänyt osa, osittain hyödykseen näitä meidän selvityksiämme. Haluaisin lisätä tähän vielä sen verran, että vuosina 2009 ja 2010 komissio on toteuttanut kaikissa jäsenvaltioissa tarkastuksia ja kohteena olivat tullaustoimintastrategiat ja nyt olemme paraikaa tuottamassa raporttia näistä tarkastustuloksista ja myöhemmässä vaiheessa tulemme kertomaan myös teille mikä on asian laita. Valvonnan merkitys korostuu myös tämän vuotisessa anti-dumping kertomuksessamme. Tälläkin saralla jäsenvaltioiden rooli on mitä merkittävin. Mitä tulee vuoteen 2011 huomioiden tämä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertimus, niin me tulemme jatkamaan kansallisen tason yksinkertaistettujen menettelyiden seurantaa ja me tietenkin tulemme kertomaan näiden tarkastuksen tuloksista myös teille, mutta niin kuin kollegani juuri äsken totesi, niin ehkäpä tämä esitetty aikataulutus on liian tiukka. Me tarvitsemme kyllä hiukan enemmän aikaa. Mitä tulee sitten arvioihin näistä menetyksistä, jotka johtuvat näistä puutteista kansallisella tasolla. No, valitettavasti en voi antaa tähän mitään tyydyttävää vastausta. sillä komissiolla ei ole riittäviä tietoja käytettävissään tämän arvion tekemiseksi, mutta jäsenvaltiolta saamme tietoa epäsäännönmukaisuuksista ja todellisista petostapauksista, jotka ovat euromääräisesti yli 10 000 euron arvoisia. Ja tämä Asia oli esillä myöskin jo edellisen esityslistan kohdan käsittelyn yhteydessä, kun katsomme Olafin toimintaa. Komissio toki toteuttaa myös omia tarkastuksia jäsenvaltion tasolla, mutta meidän toiminta mahdollisuutemme tarkastuskäyntien aikana ovat niin rajalliset, että niitä ei todellakaan voida verrata millään näihin todellisiin operaatioiden määriin, joita on miljoonia, joten me emme voi tältä pohjalta antaa mitään luotettavia arvioita. meidän lähestymistapamme on sellainen, että tarkastustuloksien pohjalta ei tehdä mitään kvantitatiivisia arvioita, vaan enemmänkin laadullisia päätelmiä, eli pyritään toteamaan niiden pohjalta, ovatko jäsenvaltiossa käytössä olevat menetelmät toimivia. Eli komissio ei voi antaa siis mitään tämän tyyppisiä arvioita. Enkä voi sanoa, että johtaisivatko yksinkertaistettuun menettelyyn liittyvät puutteet suuriin rahamääräisiin menetyksiin, sillä me tiedämme, että kaikkia tuontiliikkeitä ei voida kansallisellakaan tasolla valvoa. Var, on vain varmistettava, että kansallisella tasolla on käytössä mahdollisimman tehokas riskinarviomenetelmä, jotta voidaan välttyä suurimmilta menetyksiltä. Haluaisin viitata myöskin siihen, mitä tuomioistuimen edustaja totesi, että rahalliset, rahallisiin menetyksiin liittyvät puutteet eivät välttämättä ole niin suuret kuin ne puutteet, jotka liittyvät dokumentoinnin vajavuuteen. Minä uskon, että nämä saadut tulokset voivat osoittaa, että niin kuin tilintarkastustuomioistuinkin totesi, että jäsenvaltioiden valvontajärjestelmissä on puutteita